Vous êtes bien bruyants les collaborateurs là. No niin, avustajat. Esityslista voitanee hyväksyä, jos vastalauseita ei ole. Communication de la présidente. Puheenjohtajan ilmoitukset. Nyt kävi tuuri. Ei ole ilmoituksia. Sitten käynnistämme äänestyssession. Koe äänestys. Tarkistamme, onko meillä oikea määrä äänestäjiä ja olemmeko äänivaltaisia. Äänestys alkaa. La SND in en plus. Euh, euh, elle n'a pas la, la, la carte, mais la SND est en surplus. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Edustaja Lukashenska, teillä ei ole korttia mukana. Tämä pannaan nyt ylös. Äänestätte kättä nostamalla. Ja yksi st on liikaa. <laughs> Donc je suis pour vous, il y en a un qui... Olen pahoillani, yksi ei saa äänestää, valitsekaa omasta keskuudestanne, kuka ei äänestä. Allez, c'est bon! Nyt kaikki on hyvin, voimme aloittaa. Ensin asetusehdotus, jolla muutetaan asetusta 1008-2008 ja kyse on yhteisistä säännöistä ja lentoliikenteen harjoittamisesta EU:ssa. Kyseessä on edustaja Tarpadelin mietintö. Hyvää huomenta teille. Äänestämme neuvottelumandaatista. Äänestys alkaa. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Madame Lukashenska. Edustaja Lukashenska äänestää puolesta. Äänestys päättyy. 35 No niin, äänestyskorttikin löytyi. 35 puolesta yksi vastaan edustaja Tapardel. Hienoa, neuvottelumandaatti on hyväksytty. Neuvottelut voivat käynnistyä. Sillä lailla. Työhän nyt vasta alkaa. Sitten me jatkamme Vuorossa on edustaja Kristin Hoivu-Dalonin mietintö – aiheena eurovinjetti ja direktiivi, direktiiviehdotus. Tässä kyse on verojen ja maksujen kantaminen raskalta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä. Ja oletteko nyt valmiina äänestämään? No niin. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 206 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Amendment. 207 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 208 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Ympäristövaliokunnan 23 puolesta vastaan tyhjää. Tulos ei ole selvä. Kone äänestys. Äänestys alkaa. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kolme tarkistusta, 266, 363, 198. Näistä äänestetään yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksikymmentäkuusi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta koneäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi identtistä tarkistusta, 221 ja 26 ympäristövaliokunnalta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksi tarkistusta, 27. Envi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 226 puolesta. Ei vaan pahoittelut. Tein virheen. 226 raukeaa, koska juuri hyväksymme tarkistuksen 27. Pahoittelut tästä. Sitten kaksi identtistä, 227 ja 28 puolesta. Vastaan tyhjää Tarkistamme. Luulen, että se oli hylätty, mutta koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. 262 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että se hylättiin, mutta tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Selvä. Kompromissi kolme. Äänestys päättyy. Äänin 19.19 Hylätty. No niin, kaikki tarkistukset sitten äänestettäväksi. No niin, äänestämme 17 ja 29 tarkistuksista puolesta. Vastaan. Tyhjä Tilanne ei ole selvä, eli äänestämme näistä identtisistä tarkistuksista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19.19 19 äänin hylätty. Sitten identtiset tarkistukset 268 ja 271. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tulos ei ole selvä. Äänestys alkaa. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Äänet 19.19. Hylätty. 269. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tulos ei ole selvä. Tarkistamme. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 270 puolesta. Edustaja Fimpan de Kamp. Älkää häiritkö, herra Bartja. Olen seurannut teitä siellä jo jonkin aikaa. Allez, amendement 270 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 272 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 273 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 275 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Kompromissi 5. Äänestys päättyy. Hylätty. Ah. Sorry. Joka tapauksessa äänestittepä miten tahansa, niin 20 vastaan ja 18 puolesta ja te vielä äänestitte vastaan. Ei muuta tulosta. Hylätty. Kompromissi 5 hylätty. Eli sitten mennään tarkistus kerrallaan. Ö, 302 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 305 puolesta vastaan. Tyhjä. Tilanne ei ole selvä. Äänestämme koneella. 305. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 304. Ei vaan hetkinen. Seuraavat äh, raukeavat ja siirrymme suoraan tarkistukseen 306 puolesta. Vastaan. Tulos ei ole selvä. Kone äänestys 306. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Tulos ei ole selvä. Koneäänestys 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää Tulos ei ole selvä. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Tarkistus 1. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 303 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5a puolesta vastaan. Tyhjää. Tulos ei ole ollenkaan selvä. Miten niin muka selvä, edustaja Wim van de Kamp? No niin, äänestämme. Äänestys alkaa. Kompromissi 5a. Äänestys päättyy. No niin. Selvästi hyväksytty. Joko olette hieman väsähtäneitä ja ette halua enää nostaa kättänne, eli jo tässä vaiheessa, aivan niin kuin sanoitte edustaja Finn van de Kamp. No niin, hyväksytty ja jatketaan. Kompromissi kuusi. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7a puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tulos ei ole selvä. Koneäänestys. Tarkistus 39. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten yhdessä 19, 37, 72, 73, 74, 75, 76 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? No niin, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänin 2020. Hylätty siis. Kolmesta seitsemäntoista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luulenpa, että se hylättiin, mutta sanotte kohta, että tarkistetaan. Minä tiedän, että se hylättiin, mutta joku sieltä huutaa. Dominique Hike sanoi, että check. Minä toimin demokraattisesti, eli niin kuin halutaan. 317. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Äänet 2020. Eli se sanottiin jo ennakkoon lähestulkoon. No niin, hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää Kuka sanoi, että ei tullut tulos selväksi? Tekö? Ääli on... Edustaja Galler. No niin. Äänestys alkaa koneella. Kompromissi kahdeksan. Äänestys päättyy. Äänet 22, 17 hyväksytty. Ja sitten jatketaan. 2. puolesta. Vastaan. Tyhjää. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 152 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tulos ei ole selvä. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 362 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Kompromissi 10. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 10a. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 407 puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty. 413 puolesta vastaan tyhjä Tulos ei ole selvä. 413 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että se hyväksyttiin, mutta parempi tarkistaa. 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 414 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 444 puolesta. 444. Edustaja Sender. Eli kompromissin 12 perässä. Onko kaikki hyvin, edustaja Ajala Sender? Hienoa. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 58. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, tarkistetaan. Äänestys alkaa. 58. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 468 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 466 puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että se hylättiin, mutta tarkistetaan 466. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten liitteisiin. 470 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 480 puolesta vastaan. Tyhjää. Tulos ei ollut selvä. 480. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 63. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? 63. No niin, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Luottakaa hieman minun. Sitten 77 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kahde. Edustaja Finn van de Kamp. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Tarkistus 80. Äänestys päättyy. Hylätty. Viimaa Kamp, ette luota minuun. No ei ainakaan julkisesti. Aivan diskreetisti nyt vain. 81. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 1. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 82 puolesta. Vastaan tyhjää. Luulenpa, että se hylättiin, mutta tarkistamme tämän. 82 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänin 20 hylätty. Ympäristöstä tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Envi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 2 ja 3 yhdessä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus. Menemme suoraan. Envi 7, äh, ei vain 10, Envi 10. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ajalla Senderin kaksi tarkistusta yhdessä 103 ja 107 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 104 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No niin, emme nähneet selvästi tulosta. 104 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Envi. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää. Tulos ei ollut selvä. Koneäänestys. Äänestys alkaa 113. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 116 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Enpä tiedä. No, Koneäänestys 116. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänin 2020. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luulenpa, että se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 114. A, se raukeaa. Edustaja Tarppadel, tästä ei äänestetäkään. Kompromissi 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Taasko te, Wim van de Kamp, joka tätä vaaditte? No niin. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Edustaja Wim van de Kamp Tämä oli hyväksytty. Neljätoista ja 16 raukeavat siis. 14 siis raukeaa ja äänestämme 16. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 20. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan, vastaan, tyhjää, hylätty. 140 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 148 puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty luulisin. Kyllä. Hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 12 puolesta vastaan. Aloitetaan uudestaan. Olkaapa tarkkoina. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 165 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sata kuusikymmentä seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjää. Suka anteeksi. Voitteko puhua hieman pienemmällä äänellä, koska nyt äänestetään? Kiitos. No niin, 173 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. 173. Äänestys päättyy. Äänet 2020. Hyvä, että olette paikalla, jotta tarkistukset hoidetaan. Hylätys siis. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi identtistä, 186 ja 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 23 puolesta. 23 puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten äänestämme koko mietinnöstä. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Puolesta ääniä 35, kaksi vasta ääntä ja kolme tyhjää. Onneksi olkoon, mietintö on hyväksytty. Madame Revaud-Dallon, la parole est à vous. Edustaja Revaud-Dallon, olkaa hyvä. La Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin pyytää pientä keskeytystä tähän kokoukseen muutaman minuutin ajaksi. Minun täytyy keskustella varjoesittelijän kanssa. Pyydän nyt esittelijä ja varjoesittelijöitä poistumaan salista, menemään salin ulkopuolelle keskustelemaan ja tänä aikana viideksi minuutiksi keskeytämme kokouksen. Allez, nous allons reprendre nos travaux, s'il vous plaît. Jatkamme työtä. Edustaja Pim van de Kamp, minä annoin teille jo kakkusen, oman kakkuseni. Edustaja Hoivo Dallon, olkaa hyvä. Merci, s'il vous plaît. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Olemme käyneet näkemysten vaihdon varjoesittelijöiden kanssa ja toi Haluaisin nyt ehdottaa sitä, että äänestämme mandaatista, jotta voimme käynnistää kolmikantaneuvottelut. Kyllä. Puheenjohtajana hyväksyn tämän pyynnön. Äänestämme mandaatista, jotta voimme käynnistää kolmikantaneuvottelut. Äänestys alkaa. Koneäänestys, edustaja Hovodalon. Äänestys alkaa siis. Il nous faut au moins 25. Le vote est fermé. Äänestys päättyy. Yli 38 puolesta ääntä mandaatti on hyväksytty, eli neuvottelut käynnistyvät. Bravo! Voi antaa suosion osoitukset. Allez, nous continuons. Ja sitten jatkamme. Äänestämme edustaja Klunen mietinnöstä. Tässä kyse on verojen ja maksujen äh, kantaminen raskalta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä tiettyjen ajoneuvojen verotusta koskevien säännösten osalta. Hyvää huomenta, edustaja Klun. Onko kaikki hyvin? Oletteko valmiina? Ja sitten äänestetään. Alors nous ne votons pas l'amendement. Emme äänestä tarkistuksesta 10, se raukeaa. Ekon 2, suullinen tarkistus. Onko jäseniä, jotka vastustavat tätä suullista tarkistusta? Ei ole. Näin ollen äänestämme tästä suullisesta tarkistuksesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten yhdessä tarkistukset 4, 5, 32, 4, 6, 34, 5, Ekonista, 7, 36, 6, 8, 38, 7, 9, 41, 8, 43 te ette päätä, onko tarpeen vai ei. Parempi tarkistaa niin, että kaikki tarkistukset sitten todella vastaavat äänestyslistoja. Eli näistä nyt äänestetään puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen kokonaisuus 33, 35, 30, ei vaan. Nämä raukeavat, koska juuri hyväksyimme edelliset sitten menemme suoraan tarkistukseen 11 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta tyh- ö, vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan. Qui s'abstient, Tyhjää, hylätty. 17 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi, yksi puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No niin. 22. Siitä ei äänestetä. 27. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 23. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 24. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin pääsemme loppuäänestykseen edustaja Kluunen mietinnöstä. Äänestys alkaa. Koneäänestys. Äänestys päättyy. 32 puolesta, neljä vastaan, kaksi tyhjää. Onneksi olkoon, edustaja Klun mietintö on hyväksytty. Ja sitten me jatkamme. Seuraavana esit- esittelijä Salinin mietintö. Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja maksamattomien tiemaksuja koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottaminen unionissa. Edustaja Salini, oletteko valmiina? No niin. Kompromissi yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Libe 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Edustaja Rike, Libe 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 puolesta ääntä. Kiitos, edustaja Rike. Hyväksytys siis. 60. Ah, anteeksi. Pahoittelut. Menin hieman liian nopeasti eteenpäin. 68, 69 ja 70 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. No tänään ei luottamusta riitä. Äänestämme yhdessä näistä kolmesta tarkistuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 vasta ääntä. Hylätty. Ja sitten jatketaan. 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 73 puolesta 73 puolesta äänet. Ettekö edes omaa tarkistustanne puolla pardon. Alors, qui est contre? Vasta äänet, Van de Kampin tarkistus. Enemmistö. No niin, hylätty. Jatketaan. 75 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Identtiset 76 ja 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suoraan kompromissiin kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sata puolesta vastaan tyhjää hylätty. Libe 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten suoraan tarkistukseen 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että se hyväksyttiin, mutta parempi tarkistaa. 108. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 112 ja 89 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sata yhdeksäntoista puolesta vastaan. Väsyttääkö nyt? No niin, otetaan uudestaan. Puolesta äänet. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 37. Se raukeaa. Sitten menemme suoraan tarkistuksen 120 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää. Edustaja Rike, mitä te äänestätte? 121. En kyllä nähnyt. No, tarkistamme. 121, koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten suoraan tarkistuksen 126 puolesta vastaan. Nyt näyttää, että olette hieman eksyksissä paperien kanssa. 126 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten suoraan tarkistukseen 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan Tyhjää. Tulos ei ole selvä. Koneäänestys 141. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Live 20 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Live 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Live 21. Äänestys alkaa. Le vote est clos et il est adopté. Hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Lipe 22 puolesta vastaan tyhjää. Tulos ei ollut selvä. Tarkistetaan. Libe 22. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää. Tulos ei ole selvä. 146 koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Libe 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 25 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Lipe 25. Äänestys päättyy. Äänet 20, 20. Ei, vaan 22, 20. Eli hyväksytty. Ja sitten jatketaan. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 27 puolesta vastaan tyhjää. Tulos ei ole selvä. Koneäänestys. Tarkistamme tämän. Libe 27. Äänestys päättyy. Hylätty. 13 ja 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten Libe 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi identtistä, 166 ja 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yritys on kappaleeseen live 1 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän Libe 1, koneäänestys. Äänestys päättyy. Äänet 21, 21, hylätty. Libe 2, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Live 3 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Libe 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Libe 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisikymmentäkuusi raukeaa. Viisikymmentäneljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. viisikymmentäviisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys, mietintö kokonaisuutena. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 ääntä puolesta, yksi vasta-ääni, ei tyhjiä. Hienoa, edustaja Salini. ja sitten samaan syssyyn neuvottelumandaatti tarvitaan 25 enemmistö. Äänestys alkaa. mandaatti, äänestys alkaa. Koneäänestys. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. No niin. Enemmistö äh, yksimielisesti hyväksytty neuvottelumandaatti. No niin, nyt teidän hartiollanne painaa vastuu. 41 puolesta ääntä. Tämä on tukenut näissä kolmikantaneuvotteluissa. Kiitos Dominik. Ja me jatkamme. Edustaja Monte- Monteiron mietinnöllä. Monteiron mietintö, jonka aiheena on ilman kuljettajan vuokratujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä. Edustaja Monteiro, missä te olette? Äh, hyvää päivää ja voimme ryhtyä äänestämään kompromissi 1a puolesta. On recommence. Le compromis 1a. Kompromissi 1a puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Ei ole selvä. No niin, Äänestys alkaa koneella. Kompromis 1A. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten kompromissi 2A. Puolesta. 2A puolesta. Vastaan tyhjä Sama enemmistö luulisin, mutta haluatte tarkistaa. Selvä. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Sama enemmistö. 22 ääntä puolesta, 2A on hyväksytty. Mikä vaatekappale tänään oikein on? Allez, nous continuons. Le... Mais il est dissipé, hein, monsieur Wim van de Kamp. Niin, he edustaja van de Kamp on tänään ihan kuriton. Niin, teidän perheenähän sinä on, mutta me äänestämme. Ei tämä ole mikään perheasia. Ei. Le compromis 3. Kompromissi 3a puolesta vastaan. Tyhjä. Tulos ei ole selvä. 3A, koneäänestys. Äänestys päättyy. 3A, kompromissi. Enemmistö löytyi, hyväksytty. Sitten suoraan tarkistukseen 74 puolesta. Puolesta 74. No niin, sopikaa nyt. Otetaan uudestaan. No, perheen kesken voitte toki juhlia, mutta kyllä täytyy keskittyäkin. 74 puolesta äänet. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan koneella. Tulos ei ole selvä. 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten jatketaan. Kompromissi 4a. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 72 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tulos ei ole selvä. Äänestys alkaa. Tarkistus 72. Äänestys päättyy. Hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kokonaisuustarkistuksia kokonaisblokki 38, 9, 61, 71, 73, 74 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tulos ei ole selvä. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Madame Anderson. Edustaja Anderson, mikrofoninne on päällä. Allez, nous allons vérifier, parce que là... No niin, tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Tarkistus 79. Äänestys päättyy. Hylätty. 80 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Je mets au voix. J'ouvre le vote. Tarkistamme tämän 80 koneäänestys. Äänestys päättyy vastaan ja 25. No tänäänpä on niin vitsailevaista. Jatketaan. 14 puolesta. Hetkonen, hetkonen. Tein virheen, pahoittelen sitä. 80 hylättiin, mutta emme äänestäneet vielä 81. 81 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tulos ei ole selvä. No niin, äänestämme koneella 81. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 14. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 15. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta. Hetkonen, hetkonen. Se, ra- se raukeaa. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko mietintö, loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäneljä puolesta ääntä ja 15 vasta ääntä. Edustaja Monteiro, mietintönne hyväksyttiin. Nyt äänestämme vielä. Äänestämme vielä neuvottelumandaatista. Haluatteko sanoa jotakin? Edustaja Monteiro, olkaa hyvä. Obrigada, senhora presidente. Apenas para pedir também uma suspensão de dois minutos. Kiitos. Ehkä voimme hetken aikaa keskustella kollegojen kanssa. Alors, sur le mandat... Attendez, attendez! Pieni hetki, pieni hetki. Keskeytän neuvottelujen ajaksi kokouksen. Viisi minuuttia neuvotteluja. Si vous voulez discuter, vous discutez. Jos haluatte keskustella, niin sitten salin ulkopuolella. Edustaja Monteiro. Olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Signora Presidenta, estamos en Kiitos, puheenjohtaja. Haluan, että äänestetään tästä mandaatista. Kiitos. D'accord, très bien. Oikein hyvä, selvä. Äänestämme neuvottelumandaatista edustaja Monteiron mietinnön pohjalta. Äänestys alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Et malheureusement, il ne peut pas être... Ikävä kyllä, emme voi neuvotella tuloksen perusteella. Il manque une voix. Yksi ääni puuttuu. C'est fini. Tämä on nyt käsitelty loppuun. Les règles sont les règles. Säännöt ovat säännöt. Kun äänestys alkaa, niin kaikkien on oltava paikalla ja kortti koneessa. Äänestys päättyy ja silloin se päättyy todella. Eli emme hyväksyneet neuvottelumandaattia. On évite les applaudissements, etc. Merci. No niin, ei aplodeja tähän väliin. Äänestykset on nyt hoidettu. Kiitän teitä hyvät kollegat ja työ jatkuu. No, no, ça c'est clair, hein, ça c'est clair. Potable, c'est pas... Ah non, c'est Noël, hein. Mais c'est pas grave si on a pas en anglais, on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

Mes chers collègues, nous allons reprendre... Hyvät kollegat, jatkamme työtä. Olkaa hyvät. Allez, nous commençons avec Monsieur Wim van de Kamp. Edustaja van de Kamp. Kyseessä on direktiiviehdotus ja vuoden 2009 direktiivin muuttaminen, puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen. Esittelijä saa puheenvuoron. Edustaja Deli, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. No, oli hyvin selvää, että direktiivi 2009 kautta 33 oli muutettava. Ja voin todella sanoa, että on hienoa, että komissio on tehnyt ehdotuksen. Koska vuonna 2015 tehdyn arvioinnin mukaan oli selvää, että siinä oli selkeitä puutteita. Tämän muutoksen tavoite on tärkeä siinäkin mielessä, että komission ajatus siellä taustalla oli se, että tuettaisiin puhtaampien ja vähäpäästöisempien ajoneen hankintaa julkisen sektorin kautta, koska tämä edistäisi infrastruktuurin luomista ja ja kaiken kaikkiaan toisi lisävauhtia näille markkinoille. Lausuntoa valmistellessani esitin 26 tarkistusta. No mitä tarkistusten sisältöön tulee, voin sanoa, että halusin oikeastaan laajentaa soveltamis alaa verrattuna komission ehdotukseen. Otin L-luokan ajoneuvot mukaan, samoin kuin taksipalvelut, jotka ovat julkisissa käsissä, ja myös posti- ja pakettipalvelut, samoin kuin vuokra-autot. Koska tiukempi soveltamisala juuri oli yksi ongelmista – tämän direktiivin täytäntöönpanossa, joten tämä voisi olla myönteinen muutos. Myös mitä tulee poikkeuksiin. Joitain ihan oikeutettuja poikkeuksia tässä ehdotuksessa jo oli, mutta laajensin poikkeuksia vähän, koska selkeästi oli julkisesti hankittuja ajoneuvoja, jotka oli jätettävä ulkopuolelle – usein sellaiset, jotka ovat erityiskäyttöön suunniteltuja ja rakennettuja, esimerkiksi vesi, kaasu- ja sähkölaitosten toiminta ja turvallisuuskysymykset, esimerkiksi hätätapaukset, esimerkiksi tulvien aikana on ihan selvää, että sähköautoja ei voitu käyttää. Nämä olivat näitä poikkeuksia joita sinne lisättiin. Sitten komission ehdotuksissa oli vähän eroja siinä, miten suhtauduttiin vaihtoehtoisen polttoaineen infrastruktuurin direktiivissä asioon ja tässä. Mitä tuli? Nolla ja vähän päästöisten ajoneuvojen määritelmiin. Huomannuttuani tämän minä ehdotin sellaista määritelmää, joka noudattaisi tuota DAFI-tekstiin liittyvää määritelmää nollapäästöisistä ja puhtaista ajoneuvoista ja myöskin mitä tuli hyväksyttäviin polttoaineisiin. Ja sitten taulukot ja kansalliset rajat, joita komissio ehdotti. Yhtenäinen tavoite koko unionille oli minun ehdotukseni, jotta voidaan vähentää kuilua uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välillä, koska nämä olivat muuten hyvin kaukana toisistaan. Kevyiden hyötyajoneuvojen minimihankinta – 25 prosenttiin vuoteen 2025. Ja siihen pitäisi tulla kaikki uudet hankinnat, nollapäästöiset ja vähäpäästöiset kevyet hyötyajoneuvot. Vuodelle 2030 tavoite olisi sama, myös 25 prosenttia, mutta silloin olisi mukana vain kevyet hyötyajoneuvot, jotka ovat nollapäästöisiä, ei siis vähäpäästöisiä Komission laskentamalli oli tässä melko monimutkainen, joten lisäsekannuksen välttämiseksi ehdotin, että ainakin vuoteen 2025 kaikki laskettaisiin yhtenä ajoneuvona, sekä nolla-päästöiset että vähäpäästöiset. Ja sen jälkeen tämä yhden ajoneuvon luku koskisi vain nollapäästöisiä. Mitä tulee sitten raskaisiin hyötyajoneuvoihin? Komission ehdotus oli hyvä siinä, että erotellaan selkeästi bussit ja rekat. Koska rekkojen osalta ei itse asiassa ole markkinoita, ei ole nollapäästörekkoja. mutta bussien tilanne on paljon kehittyneempi. Joten pitäisi tehdä kyllä ero näiden kahden välillä. Joten rekkoista minimitavoite vuodelle 2025 tulisi pitää niinkin alhaisessa luvussa kuin 10 prosentissa. Ja siinä olisi matalapäästöiset ja nollapäästöiset raskaat hyötyajoneuvot – Vuoteen 2030 mennessä tämän pitäisi nousta 15 prosenttiin. Ja linja-autoista. Tavoitteen tulisi olla 35 prosenttia vuonna 2025 kaikkien uusien hankintojen osalta ja vuodesta 2030 sitä pitäisi korottaa 75 prosenttiin mukaan lukien sekä vähäpäästöiset että nollapäästöiset bussit. Ja sitten johdantosan kappaleista pari sanaa on aivan selvää, että direktiivissä katsotaan edelleen sitä, mitä päästöjä tulee pakoputken päästä, hiilidioksidia, NOx-päästöt, mutta nyt olisi tärkeää ajatella tuota well-to-wheel-periaatetta lähestymistapaa ja todella pohtia kaikkia muitakin tekijöitä. Mutta tämä ajatus on nyt vasta johdantosan kappaleissa että komissiolle voidaan antaa joitain ajatuksia siitä, mihin suuntaan toivoisimme, että komission ehdotukset kehittyvät. Ja vielä yksi asia. Komission jäsenvaltioiden kaiken tason julkishallintojen, joita tämä koskee, pitäisi lisätä kannustimia, ennastaan taloudellisia, vaan muitakin. Ja sekin on johdantosan kappaleissa. Lopuksi todella toivon, että näiden tarkistusten kautta saataisiin teknologia neutraalimpi ehdotus, koska sähkön lisäksi nollapäästöihin voitaisiin käydä muidenkin polttoaineiden kautta synteettisten tai livetyjen tai biodiesel on de kautta, joten vaihtoehtoja on paljon. Ja kaikkia tätä tutkimusta rahoitetaan myös EU-varoin. Joten en tahtoisi, että tämä raha kuluu hukkaan. Kuulisin mielelläni kollegoita. Ja odotan mielenkiinnolla totta kai myös tarkistuksia. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Deli. Kiitos, edustaja Deli. Käynnistämme keskustelun. Edustaja Anderson, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset esittelijälle hyvin laajasta lausuntonsa selittämisestä. Pidämme hyvänä komission esitystä. Meistä tämä on hyvin tärkeä toimenpide – ja odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä esittelijän ja varjoistelijoiden kanssa. Mitä tulee julkisiin hankintoihin välineenä muutokselle, se on hyvin tärkeä väline. Tietenkään se ei kata yksityistä sektoria, mutta on laajoja todisteita koko maailmasta siitä, miten sillä voi olla hyvin suuri vaikutus yleisesti siihen, miten kehitetään puhtaampia ajoneuvoja ja myöskin muihin alueisiin. Ja kuulemme valmistajilta, että heilläkin on ongelma siksi, että usein ei ole ajoissa kehitys sellaisia ajoneuvoja kuin tarvittaisiin. Komission raportti ja esittelijän kertomus, mietintö, sanoisin, että on yhtä sitten direktiivin alan tulisi olla suurempi, mutta yleisesti ottaen sanoisin, että se, että tätä laitetaan koskemaan takseja ja muita ajoneuvoluokkia on hyvä ajatus, meidän on hyvä katsoa asiaa yleisin, mutta meidän pitää olla myöskin varovaisia poikkeuksien osalta. Kysymys ei ole pelkästään myönteisestä laajentamisesta, vaan myöskin oikeudellisista poikkeuksista, jotka eivät saisi aiheuttaa kielteisiä vaikeuksia, joita ei ole haluttu. Sen lisäksi on kysymys, jotka liittyvät päästöihin, jotka tapahtuvat kaupungeissa äh, rakennustyömailla. Tämä on nyt ongelma minun kaupungissani. Ja minusta meidän on tarkasteltava äh, huolellisesti äh, kysymyksiä, jotka liittyvät rakennustoimintaan. Miten äh, sitten näihin määrittelmiin pitäisi suhtautua. Olen äh, myönteisesti, suhtaudun myönteisesti yksinkertaistamiseen, mutta olemme yhtä mieltä varmastikin ajatuksesta, että yksinkertaistanta tehdään tästä sellainen, että se vastaisi äh, kaikkia vaihtoisia polttoaineteknologioita koskemaan, mutta, mutta saattaa käydä myöskin niin, että tämä aivan liian pian päättyy vanhentuneeksi, joten teknologia neutraali lähestymistapa on tärkeä kysymys tavoitteista. Jälleen kerran minusta meidän pitää olla niin kunnianhimoisia kuin mahdollista, mutta jotta voitaisiin olla kunnianhimoisia, täytyy katsoa myöskin kansallisia erityispiirteitä ja asettaa eriytettyjä tavoitteita, jotta voidaan saada mahdollisimman laajaa edistystä kautta Euroopan unionin. Minusta meillä täytyy myöskin olla tarkastelulausekkeita, niin, että ne ovat vahvi, vahvempia, että eh, ei lykätä tällaista uudelleentarkastelua kovin pitkälle eh, eteenpäin, koska tiedämme, että tämä voi olla ongelma komission kanssa, ja jos parlamentti pitää kovasti kiinni tällaisesta uudelleentarkastelusta, siitä on usein hyötyä. Ja minä odotan mielenkiinnolla keskustelua tästä asiasta, ja uskon, että yhdessä voimme saada aikaan hyvän mietinnön. Merci beaucoup, Madame Anderson. Kiitos edustaja Anderson. Edustaja Dalton, hyvää päivää teille. Olkaa hyvä. Good morning, Chair. Hyvää huomenta, puheenjohtaja. Kiitos paljon, että sain puheenvuoron. Mekin pidämme tämän direktiivin uudistamista tärkeänä. Se on tärkeä lainsäädäntö, mutta kuten esittelijä sanoi, siinä on ongelmia, koska puhtaita ajoneuvoja osteta liittävästi, joten nyt on hyvä mahdollisuus päästä alkuperäiseen lainsäädännön tavoitteisiin. Kuitenkin alkuperäisessä ehdotuksessa oli riittävän johdonmukaisia määritelmiä, eikä oteta huomioon teknologian kehittymistä. Kuitenkin valmistelijan lausunnossa puututaan moniin ehdotuksen heikkouksiin, esimerkiksi siinä, että pyritään laajentamaan soveltamisajan ja määritellään läpi direktiivin mukaan ottaa nyt kysymyksiä. Haluaisin kiittää valmistelijaa hänen työstään tähän mennessä, mutta lisätyötä pitää tehdä, jotta nämä ehdotukset toimivat tehokkaasti ja suhteellisesti, ja meidän pitää olla tarkkana joidenkin tavoitteiden kanssa. Ensinnäkin, ehdotuksessa pitää ottaa huomioon nollapäästöisten ajoneen markkinat. Kustannukset ovat nyt hyvin korkealla. Paljon teknologian parannusmahdollisuuksia on olemassa – ja pitäisi sopeuttaa tulevia tavoitteita markkinoihin, realiteetteihin. Lucy varmasti tuntee hyvin esimerkin, jonka ajattelin esittää. Uudet Lontoon taksit. Nyt takseja voidaan ostaa ainoastaan sähkötakseja. Ne rakennetaan omassa vaalipiirissä. Ne ovat oikein hyviä takseja, mutta hyvin, hyvin kalliita, joten monien taksin kuljettajien Lontoossa on vaikea löytää riittävät varat, joten monet eivät siirry sähkö Taksiin, vaan ajavat vanhoja takseja edelleen eikä tästä saada sitä hyötyä, jota toivottiin. Joten meidän on huolehdittava siitä, että kannustetaan ihmisiä uusimaan ajoneuvoja, erityisesti yksityisellä sektorilla, mutta ajatellen myös busseja, julkista lähiliikennettä. Nämä asiat on hoidettava oikein. Toiseksi määritelmät kautta puhtaan liikkuvuuden pakettiin. Tässä on noudatettava johdonmukaisuutta samia määritelmiä. Ja sitten teknologia neutraalius pitää nähdä tärkeänä. Sähköajoneuvoilla on tärkeä rooli, mutta varmasti meitä kaikkia kiinnostaa sähkömoottorit. toisen sukupolven biopolttoaineet pitäisi kuitenkin myös muistaa. Ja sanoisin, että diesel ja bensiinimoottorit puhdistuvat edelleen myös tulevaisuudessa, että ne ei pitäisi jättää niitä kokonaan ulkopuolella, kun katsotaan puhdasta liikkumista. Mutta kaiken kaikkiaan toistaisin tukeni valmistelijan luonnokselle ja mielelläni teen yhteistyötä valmistelijan varjoesittelijöiden kanssa. Varmasti saamme hyviä kompromissitarkistuksia aikaan. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Dalton. Monsieur Tel- Kiitos. Edustaja Telitska, olkaa hyvä. Madame Chair. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille. Aloittaisin toteamalla, että esittelijän kokonaistumistapa on sellainen, joka minusta on mukava, vaikkakin etsimme joitakin paholaisia yksityiskohdista. Niin komission osalta sanoisin, että on hyvä, että arvioidaan uudestaan tätä direktiiviä, mutta komissio voisi korostaa elementtejä, joista se uskoo, että on ollut pullonkauloja. Ehkä meillä on tiettyjä käsitystä siitä, missä ne ovat olleet, mutta komissio voisi auttaa tässä. Tärkeää on se, että olisi teknologianeutraalius. Me puhumme nollapäästöistä ja yhdistämme sen sähköisiin autoihin. Sähköautot eivät ole täysin päästöttömiä. Sellaista ei tällä hetkellä ole olemassakaan. Jos me katsomme tätä koko ympäristöä, joka meillä on unionissa, ja jos katsomme ympäristöä, niin kun komissio sen näkee, niin korostetaan liikaa sähköajoneuvoja. Meillä on tällainen tunne, ehkä tämä on väärä käsitys, mutta uskon, että liikaa painotetaan sähköajoneuvoja, joten me keskitymme ensisijaisesti, mikä on tietysti nyt tämän uudelleen tarkastelun tarko- tarkoituskin, me pyrimme saamaan tuloksia aika mahdollisimman pikaisesti, joten toimimme niiden ajoneuvojen pohjalta, jotka ovat jo markkinoilla. Mikä tavoite sitten onkaan sähköisten tai päästöttömyyden sähköisyyden tai päästöttömyyden osalta me näiden ajoneuvojen keskimääräistä ikää, joka on markkinoilla, siihen pystyy vaikuttamaan, joten teknologian neutraalius on olennaista. Ja herra Deli puhui myöskin vedystä ja synteettisistä polttoaineista, koska tämä on jotakin sellaista, jonka osalta mutta voimme myöskin tehdä työtä suhteessa myöskin siihen, mitä on jo olemassa. Tämä on ratkaisevan tärkeää. No, äh, Tässä mielessä katson elementtejä, jotka liittyvät metodologiaan, jota komissio käyttää. Mitä tulee maakohtaisiin tavoitteisiin? Minä y- ymmärrän tietyssä määrin esitellä, mutta ehkä komissio voisi auttaa tässä – niin tämä häiritsee hiukan, eh, ehkä voisi sanoa hiukan enemmän aikaa. Uh, uh, Joten eh, kriteerit, joita komissio on käyttänyt maakohtaisiin tavoitteisiin, totta kai BKT viitataan, mutta ajattelen eri eh, perustuslakisia rakenteita, eri maissa. Onko se nyt avainkriteeri vai ei? Voisiko komissio kertoa, mikä oli tämä tilanne, koska tässä on tiettyjä perusteluja, joita esittelijä on käyttänyt, jotka liittyvät näihin maakohtaisiin tavoitteisiin. Ehkä voitaisiin tätä kohtaa painottaa eri tavalla. Luonnoksessa puhutaan kannustimista – Tämä on asia, jota varmasti tulen kehittämään. edelleen. Voisimmeko kenties saada tällaisen suuntaantavan listan siitä, mitkä voisivat olla nämä kannustimet, jonkinlaisen liitteen, joka voisi olla luonteeltaan omainen, mutta joka myöskin kulkisi lainsäädäntöprosessin kautta ja antaisi ymmärtää, että tämäkin on asia, joka otetaan huomioon. Eräs asia, jonka herra Deli puhui näistä ajoneuvoluokista, olen yhtä mieltä perustamista perustavasta lähestymistavasta minusta tätä äh, soveltamisalaa on syytä laajentaa, mutta poikkeuksien suhteen meidän pitää olla varovaisia. Sitten äh, asia on niin, että emme tietenkään voi vain käsitellä tässä kaikkea yksityiskohtaisesti, mutta olipa tulos mikä tahansa, me tähtäämme kuitenkin infrastruktuuriin. Minusta meidän pitää katsoa sekä ajoneuvoja että infrastruktuuria – mistä seuraa yksi lisäasiahan pitää kiinnittää huomiota. Katsotaan, missä määrin tässä voidaan mennä yksityiskohtiin, mutta kuten kollegat ovat sanoneet, minusta voimme saada hyvin vankan asiakirjan aikaiseksi. Merci. Merci beaucoup, monsieur Telin. Kiitos, edustaja Telitska. Minäkin olin puhujalistalla, koska edustaja Dalunde ei ole paikalla. Kiitos, edustaja Deli, teidän lausunnostanne. Kyse on melkomoisesta sivilisaation muutoksesta autoteollisuudessa. Autoja ei voi enää valmistaa vanhaan malliin. Näin ollen meillä on oltava tulevaisuuden visio. Meidän on luovuttava fossiilisista polttoaineista, koska muuta vaihtoehtoa ei ole. Tämä on aivan konkreettinen tavoite kun tässä valiokunnassa sitten ymmärrämme, äh, että täytyy luopua fossiilista polttoaineista, niin luonnollisesti täytyy sitten ennakoida tilannetta. Nyt ikävä kyllä näyttää siltä, että ennakointia ei tapahdu. Tässä mainitaan esimerkiksi biodiesel ja biobensiini, biopolttoaineet siis. Äh, näissähän on bio pelkästään nimessä. Se on se ongelma kun käyttää biodieseliä, niin tämän biodieselin pohjana, mitä siellä onkaan, palmuöljyä. Palmuöljyä, josta tämä samainen parlamentti, Euroopan parlamentti, ensimmäistä kertaa on päättänyt kieltää vuonna 2021 alkaen palmuöljyn. Me emme enää voi toimia vanhan malliin. Muistutan, että palmuöljy on kolme kertaa haitallisempi ilmastolle ja myös sademetsää tuhotaan valtavat määrät hehtaareina. Me emme voi palata enää jo tehtyihin päätöksiin. Ja toiseksi, kaikki nyt sanovat, että täytyy korostaa sähköautojen merkitystä, kun halutaan säästäväisiä autoja. Mutta kaikki tämä ratkaisuna ei kuitenkaan ole kovinkaan ekologista sähköauto jatkossa ei voi olla ainoa ratkaisu niin, että kaikki ongelmat voitaisiin ratkaista esimerkiksi saastumisen alalla. Nyt meidän on ennakoitava uudenlaista energiamiksiä, yhdistelmää. Puhumme vedystä, kaasusta ja niin edelleen. Nämäkin ovat tulevaisuuden ajatuksia. Ja sitten Kolmas, minun mielestäni tärkeä asia. Auto jatkossa voi olla ekologinen vain niin, että se on kokonaisuutena kierrätettävissä. Tarvitsemme kiertotalouden periaatteita myös auton kierrätykseen. Ja toiseksi jatkossa ää, autot eivät voi olla yksityisomistuksessa, vaan ne ovat yhteiskäytössä. Eli on pohdittava myös sitä, miten ajoneuvoja hyödynnetään. Ja sitten kolmanneksi meillä on 13 miljoonaa palkansaajaa Euroopassa. Onpa sitten tuleva auto minkälainen tahansa, niin työn tekijät tarvitsevat koulutusta. Me haluamme energiatehokkuutta, tehokkuutta, energian säästävyyttä ja tämän lisäksi uusi teknologia asettaa meille vaatimuksia. Tarvitaan koulutusta. Välttämättä kaikki palkansaajat tällä hetkellä eivät vielä tällaista koulutusta ole saaneet. Ja vielä tärkeämpi seikka. Mitä me teemme nykyajoneuvoille, jotka eivät täytä Euro 6 vaatimuksia? Tämä on kiireellinen ongelma ja melkomoinen pommi on tulossa. Dieselgate on nyt koettu. Meillä on Euroopassa paljon ajoneuvoja, niitä on edelleenkin teillämme ja ne ovat melkomoisia äh, roskapommeja. Ja tämä on todellakin edessämme oleva ongelma. Mitä me teemme näille miljoonille ajoneuvoille? Minä henkilökohtaisesti katson, että kun tässä mietinnössä korostetaan energian säästöä, niin meidän täytyy löytää ratkaisu myös nykyajoneuvojen tilanteeseen. Täytyy voida varmistaa, että ei käy niin kuin lehdistä joskus saa lukea, niin että ajoneuvot päätyivät Afrikan kaatopaikkojen täytteeksi. Tarvitaan oikeanlaisia toimia niin, että näiden ajoneuvojen kierrätys onnistuu ja jatkossa nykyajoneuvoja voidaan myös muuntaa sähköautoiksi. Tämän me kyllä osaamme, kykenemme tähän, mutta tähän tarvitaan koko ketjun mukanaoloa. Tässä edustaja Deli tämän lausunnon aineksilla, jotka vaikuttavat hyvinkin mielenkiintoisilta. Niitä täytyy nyt sitten edistää. Mutta katson, että ei voida toimia niin, että todellisia aiheita ja ongelmakohtia vältellään. Sitten rouva Depré Euroopan komissiosta. Olkaa hyvä. Merci infiniment. Um, I will start... Kiitos. Haluan sanoa, että minusta on hyvä tämä työtä parlamentissa on tehty. Olemme olleet tekemisissä myöskin muiden valkuntien kanssa. Näemme, että parlamentti on hyvin aktiivinen tämän esityksen osalta, mikä on hyvä merkki. Se merkitsee sitä, että on myöskin selkeä aikataulu työlle ja ensimmäiselle käsittelylle. Totta kai me olemme täällä ja jatkamme työskentelyä teidän kanssanne, jotta voimme rakentaa sille yhteistyölle, jota tähän mennessä on harjoitettu. Mitä tulee herra Delin laatimaan lausuntoon, haluaisin korostaa sitä, että tässä on paljon yhteistä ajatellen tavoitteita ja sitä, että laajentaa soveltamisalaa verrattuna nykyiseen ehdotukseen, mutta mehän tiedämme, että haluaisitte mennä pitemmälle kuin mitä komissio esittää. Tämä on asia, jonka kollegani ympäristövaliokunnassakin ovat ottaneet esille ja samoin jotkin jäsenvaltiot neuvoston työryhmässä. Huomaan, että on tukea myös sille, että löydetään konkreettisia määritelmiä puhtaille ajoneuvoille, samoin kuin periaatteelle, mikä on tämä vähimmäinen äh, julkisten hankintojen tavoite. Ehkä on olemassa tiettyjä eroja siinä, mikä, mitä ovat eri poliittiset ryhmät tai mitä eri varjostelut mutta, mutta mitä me kuulemme täällä on se, että toisaalta on toiveita, siis laajentaa soveltamisalaa verrattuna siihen, mitä me olemme esittäneet. Ja toisaalta on sitten huolenaiheita. Haluaisin vain painottaa sitä, että toisaalta kysymys on teknologianeutraalista esityksestä. Me pyrimme varmistamaan sen, että käytämme julkisia hankintoja niin, että päästään siihen, että edistetään enemmän kestävyyttä olimme keskustelemassa myös samoista kysymyksistä neuvostossa, pitäisikö kenties palata vaihtoisen äh, polttoaineen infrastruktuuriin äh, direktiivin määritelmien Tarkastelemme tätä asiaa, mutta toteaisin, että jos me vain pyrimme laajentamaan tätä äh, direktiiviä ilman, että on täydentäviä toimenpiteitä, me menetämme jotakin kunnianhimon tasosta, johon pyrimme joten tämä on sitä, että pyrimme selkeästi edistämään nollapäästöisiä ajoneuvoja. Ei siis sähköisiä, vaan nollapäästöisiä. Ja haluan korostaa tätä tässä, koska Deli viittasi siihen, että olemme investoineet paljon tutkimuksen myötä kestävämpään teknologiaan. Uskokaa, että me odotamme hyvin innokkaana esimerkiksi äh, vedyn käyttämistä vaihtoehtoisissa ajoneuvoissa. Olemme käyttäneet paljon varoja, miljoonia euroja myöskin äh, polttokennoteknologiaan, joten me etenemme tutkimuksessa ja pyrimme etenemään asiassa. Mitä tulee jäsenvaltioiden tavoitteisiin, tässä palaisin kommenttiin, jonka Rova Anderson esitti. Meidän pitäisi olla kunnianhimoisia siinä, mitä haluamme saavuttaa. Samaan aikaan meidän kuitenkin on luultavasti tunnustettava, että on eroja jäsenvaltioiden välillä. Katson tässä nyt herra Telitskan suuntaan. Miten äh, saamme aikaan sellaisen äh, reseptin, jolla voidaan ottaa huomioon eroja, kun puhutaan tavoitteesta, kun me puhumme EUn keskitasosta – ja, ja sitten muokkaamme EU-tavoitteita suhteessa BKT ja väestöön, koska sekin esittää sitä, miten voidaan ottaa huomioon kysymys, joka liittyvät päästöihin ja ilmanlaatuun eri alueilla. Niin, mitä muuta sanon vielä sitten, siis mainitsin tämän sovitusmalaitamisen. Sitten poikkeukset. Tässä on ehkä hiukan eri lähestymistapa. Jotkut sanovat, että tulisi tarkastella tätä poikkeuksia. Joku sanoi, että pidä kuitenkaan äh, tehdä tästä näistä poikkeuksista avointa valtakirjaa. Tästäkin me keskustelemme neuvostossa tavoitteena, että ei suinkaan pyritä vähentämään kunnianhimoin tasoa, vaan tehdään tavoitteista selvät niin, että on selvää se, mitä me tarkoitamme tätä koskevissa artikloissa. Sitten unohdin erään asian, kun piti herra Telitskalle vielä sanoa. Onko ne aiemmat direktiivit ole toimineet? Minä haluaisin todeta, että totta kai olisi typerää sanoa, että julkiset viranomaiset paikassa olevat ole huolimatta direktiivin puutteista jättäneet huomiota sen, että miten voitaisiin hyödyntää julkisia hankintoja kestävämpien ajoneuvojen edistämi- käytön edistämiseksi. Mutta ilman tätä nykyistä direktiiviä voitaisiin sanoa, että kenties oli ollut yhteistä lähestymistapaa näihin kysymyksiin. Me emme kuitenkaan ole julkista viranomaisena pystyneet antamaan selkeää markkinoita markkinaviestiä teollisuudelle. Emme ole esittäneet mitään vaatimuksia teollisuudelle. Ja tästä syystä asiat ovat jääneet hiukan muuttumattomiksi. Tämä on ollut pääongelma. Tämä on olennaisin kysymys, jonka haluan ottaa esille. Ja sitten vielä viimeinen kommentti eh, Deliltä, joka liittyy tähän jakamisen talouteen. Tämä on varmastikin eh, laajempi kysymys kun me puhumme julkisista hankinnoista, jotka liittyvät erilaisiin ajoneuvoihin, joita vuokrataan tai muuten otetaan, otetaan käyttöön. Tässä me pitemmälle siinä, miten liikutaan yksityisestä ajoneuvosta enemmän jaettuun kulkuneuvojen käyttämiseen, mikä on jotakin sellaista, mihin voitaisiin viitata myöskin Europe on the Move äh, aloite mietinnössä, mutta se sitten nähdään. Uskoakseni olen varmastikin nyt tarttunut tärkeimpiin kommentteihin, jotka täällä nousivat esille. Merci beaucoup pour ces observations. Kiitos näistä huomioista. Ennen kuin annan teille vielä puheenvuoron, edustaja Deli, niin haluan pahoitella teille edustaja Telitska. Te esititte kysymyksen kriteereistä ja silloin juttelin edustaja Rikeen kanssa. Minusta tämä oli kyllä paljastavaa ja asian kuuluvaa. Eli että BKT-kriteeri on ainoa indikaattori, jota käytetään. Eli pahoittelen teille, kyllä kuuntelin teidän puheenvuoroanne kuitenkin. Edustaja Deli, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, well, uh... Kiitos oikein paljon. Oli hyvin kiinnostavaa kuunnella teidän kannanottojanne. Näin sain vähän lisää vakuuttelua sille, että tämä yhteistyömme varmasti onnistuu. Suoraan sanottuna ymmärrän kyllä oikein hyvin, että kuten komission edustajan oikein sanoi, tämä direktiivi on hyvin rajallinen soveltamisalaltaan eli julkiset hankinnat, julkiset viranomaiset. Ja tämä koskee ainoastaan uusia julkisia hankintoja myös, jotka tehdään sen jälkeen, kun tämä on astunut voimaan. Eli suhtaudun realistisesti. Ymmärrän, että on hyvin vaikea saada ihmeitä aikaan ainoastaan tämän direktiivin kautta. Totta kai voimme antaa mielikuvituksellemme tässä vallan ja esittää tämän ehdotuksia tähän, mutta ehkä tarvitaan toinen direktiivi tai joku muu paikka, johon voitaisiin laittaa vähän yleisempää tekstiä. Sinne voitaisiin laittaa näitä ajatuksia. Kovasti arvostan sitä, että kuten jotkut teistä sanoivat, pitävät tästä vaihtoehtoisten polttoaineiden direktiivikysymyksestä. Mutta kuitenkin alkuperäinen ajatus oli sellainen, että jos meillä on hyväksytty käytettävien polttoaineiden luettelo useammassa paikassa, niin silloin päivittäminen on hankalampaa. Olen Lucy siis kanssasi samaa mieltä siitä, että oikeastaan listan päivittäminen on ratkaisevan tärkeä kysymys, mutta jos listat ovat eri paikoissa, eri direktiivissä ja vielä eroavat toisistaan, niin silloin se ei varmaankaan ole tämän olan, alan osalta kovin hyvä asia, koska silloin näihin saattaa sotkentua vähän ja näiden direktiivien muuttaminen ja päivittäminen samanaikaisesti ei ole ihan realistinen tehtävä. Siksi lähdin tälle tielle, että käyttäisin vaihtoehtoisten polttoaineiden listaa DAFI-direktiivistä, vaihtoehtoisten polttoaineiden direktiivistä ja teknologia neutraalius ilmeisesti olisi meille kaikille sillä oleva, ehkä ei vihreille, mutta muille sillä oleva asia ratkaisevan tärkeänä. Tunnen kyllä komission argumentoinnin tässä, mutta en ollut ihan vakuuttunut – kun pyritte esittämään, että tämä on todella neutraali ehdotus. Ja siksi tein joitain pienempiä muutoksia. Kiitos siis oikein paljon kaikille ja odotan tarkistuksia. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos edustaja Deli. Muistutan, että määräaika tarkistuksille on 7. kesäkuuta kello 14. Jos muita asioita ei ole tässä vaiheessa, niin hyvät kollegat, me tapaamme maanantaina 4. kesäkuuta kello 16. Kello 16, silloin äänestämme. Kiitoksia paljon, kokous päättyy.